Neuvoston kanta ensimmäiseen käsittelyyn liittyen on pöydälläni ja komission kantakin on tiedossani. Tässä ei kylläkään sanota, että kanta mihin. Parlamentin asetuksen hyvä